muualla kuin kansallisella tasolla. Lisäksi lausunnossa sanotaan, että jäsenyyttä valmistelevan tuen pitää toimia niin, että autetaan haasteessa hallinnoida eu varoja. Myöskin kapasiteetin kasvattamishankkeissa on tärkeää parantaa oppimismahdollisuuksia kansallisten viranomaisten osalta, esimerkiksi niin, että mahdollisimman hyvin – noudatetaan rakennerahaston, sosiaalirahaston tai maatalousrahaston toimintamalleja. Tässä mielessä kertomus ja AFETin lausunto radiossa on tärkeä IPA 2 puitteissa ja muiden tulevien jäsenehdokkaiden osalta. Kollegat, äänestys on huomenna ja sen on varmaankin melko selvä, kun ainoastaan yksi tarkistus on tehty ja valmistelija mielellään sen hyväksyy. Kiitos. Herzlichen Dank. Der Kollege Posselt. Lämmelliset kiitokset. Kollega Posselt haluaisi nyt äh, pitää puolustuspuheen. Kiitoksia ryhmämme varjoesittelijänä. Äh, tuen kollega Rutsekin äh, ehdottaa mietintöä ja kollega Ninskin tarkistusta, joka tarkentaa tätä mietintöä, mutta menee oikeaan suuntaan. Tässä on kyse siitä, että nämä viiveet, joita on tässä, äh, niitä me vahvistamme vahvistamalla kapasiteetteja, mutta Kroatiassa on viime vuosina tapahtunut hyvin paljon ja on kyse maasta, joka ensi vuonna äh, tulee jäseneksi, joten tuen täysin Rutsekin mietintöä ja myöskin kollega tarkistusta. Kuitenkin haluaisin vielä sanoa erään asian joka menee pidemmälle kuin tämä mietintö ja joka huolestuttaa minä ja jonka mielelläni kertoisin ulkoasian valiokunnalle. Viime viikolla Tsekin tasavallan alahuone kiitettävästi kyllä ratifioi Kroatian liittymisen niin, että meillä nyt on sitten kahdeksan ratifio- yhdeksän valtiota, jotka ovat ratifioineet. Tämä on ihan mukava asia, mutta tämä ei ole vielä edes kolmas osa jäsenvaltioissa. Ja valitettavasti Italian lukuun ottamatta yksikään suurista jäsenvaltioista ei ole vielä ratifioinut. Ja aikoinaan tavoitteena oli, että ratifioinnit saataisiin päätettyä 31. joulukuuta mennessä. Nyt kuitenkin Iso-Britannian alahuoneen puhemies on sanonut, että hänen parlamenttinsa odottaa, mitä eh, tänä vuonna tapahtuu ja ratifioi sitten eh, ensi ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Ja jos ajattelemme, että ensimmäinen heinäkuuta heidän tulisi liittyä, niin tämä ei kyllä ole hyväksyttävää toimintaa. Ja minä pyytäisin, että me ulkopoliittisena valiokuntana yrittäisimme nyt vaikuttaa jäsenvaltioihin niin, että mahdollisimman pian jotkut suuret jäsenvaltiot, mukaan luetta minun jäsenvaltioni, ratifioisivat tämän liittymissopimuksen. Thank you, Mr. Chairman. Sorry for... Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että pyysin toista kertaa jo Puheenvuoro, mutta kun tässä puhutaan minun maastani, niin minun on tarve jotain sanoa. Minäkin näen, että herra Rogerkin kirjoittama lausunto on hyvin tärkeä ja Tärkeää on keskittyä tärkeimpiin asioihin, kohesiopolitiikan, asunnon kehittämiseen, se, että jatkuvasti vahvistetaan hallintoa, hallinnoista kapasiteettia ja huolehditaan hyvästä jäsenyyttä edeltävän varojen hallinnoista. Ja on hienoa, että tälle, näille tosiasioille on nyt annettu tunnustusta. Tuo arvio on tärkeä, kun pohditaan, mitä summia Kroatille myönnetään tulevissa rajoituskehyksissä ja Kroatia varmasti pyrkii ponnistelemaan sen eteen, että saadaan parannettua vastaanottokapasiteettia paikallistasolla. Kiitos oikein paljon kaikille, jotka ovat osallistuneet tämän lausunnon laadintaan. Ja Kiitos hyvistä ehdotuksista. Tämä on varmasti yhteinen toivo, että saadaan Kroatiasta menestyksikäs jäsen. Kiitos. Ich danke für die Unterstützung und ich habe Kiitän tuesta, eikä minulla ole mitään muita kommentteja. Kiitoksia. Aber wir sollten, was der Kollege Bossel... Mutta meidän tulisi äh, tutkia sitä, mitä kollega Posselt sanoi, nimittäin tätä ratifiointiprosessia, että meille kerrottaisiin, miksi se joissain kohdin jumittaa. Olisi hyvä, että meillä olisi tällainen kokonaiskuva ja myöskin tietäisimme, miksi joissain maissa ei päästä eteenpäin. Niin. Nyt pienetään lyhyt tauko, koska odotamme herra Viigantia ja uva Kosteleira niin, miehet ovat aina myöhässä, saksalaiset miehet.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 joka on valko suhteesta vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja. Hän ei valitettavasti voi tulla tänne jalkapalloottelun takia. Hän, toisin kuin herra Rutschek joka nyt valmistautuu jalkapallootteluun, niin hän on valitettavasti tällaisessa muistotapahtumassa. Ja toivotan tervetulleeksi rouva Julia Korostelevan, joka esittelee meille tutkimuksen Valko-Venäjälle määrätyistä kohdennetuista pakotteista. Ja tämä on mielenkiintoinen aihe, ei vain valko liittyen. Ja meillä on täällä myös ulkosuhdehallinnossa Euroopasta ja Keski-Aasiasta vastaava toiminnanjohtaja Ragnar Vigand. Ja meillä onkin nyt paljon odotuksia ja pyytäisin, että rouva korosteleva lyhyesti esittäisi tutkimuksensa ja sitten pyytäisimme kannanottoa herra Viigandilta. Rouva korosteleva. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, the audience. Um... Kiitos oikein paljon, herra puheenjohtaja. Lyhyessä alustuksessani ajattelin esitellä periaatteessa yleiskatsauksen tutkimukseni tuloksiin aiheena valko määrätyt kohdennetut pakotteet. Lyhyen alustuksen jälkeen keskityn keskeisiin kysymyksiin ja keskeisiin taloustekijöihin. Strategiset yritykset, bisneseliitti on siinä mukana ja sitten arvioin sitä, miten nämä sanktiot saattavat valko vaikuttaa, ja sitten johtopäätökset ja suositukset myös. Poliittinen sorto lähti liikkeelle vuonna 2005, kun Lukashenka halusi laajentaa presidentin toimivaltaa. Vuonna 1996 hän halusi perustuslain uudistusta. Tässä äänestyksessä niin, että parlamentin tilalle saadaan kansallinen kokous ja sen jälkeen valko viranomaiset ovat ajaneet politiikkaa, joka on jatkuvasti rikkonut ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia valko -Venäjälle. vaalien jälkeen 19. joulukuuta 2002 Kymmenen siirryttiin hyökkäämään oppositiota vastaan ja sortamaan kaikkia vastalauseita esittäviä tai työläisiä, jotka, työntekijöitä, jotka vastustivat tätä hallintoa. Ja myöskin estettiin opiskelijoiden opinnot korkean tason oppilaitoksissa. Euroopan unioni on reagoinut pakotteiden käyttöönoton kautta. Vuonna 2011, 31. maaliskuuta, ensin matkustuskielto ja sitten aseiden vientikielto ja sitten omaisuuden jäädytys niiden ihmisten osalta, jotka sortotoimia toteuttivat Valko-Venäjällä. Ja sitten matkustuskieltoa on laajennettu keskeisen bisnesmaailman edustajiin, jotka ovat yhteydessä tähän hallintoon, joten tutkimuksessani on kaksi keskeistä kysymystä. Onko nykyinen pakotepolitiikka valko kohtaan tehokas väline muuttaa poliittista järjestelmää maassa ja toinen Kysymys kuuluu, olisiko paikalla laajentaa näitä pakotteita valko vastaan, jotta saataisiin toivottu lopputulos? Mm. Nykypakotepolitiikka valko suuntaan EU:ssa on tällaisten älykkäiden pakotteiden politiikkaa, jossa kiinnitetään huomio yksittäisiin yksilöihin ja pyritään välttämään kielteiset vaikutukset kansalaisiin laajemmin. Joten koko tutkimusta tehtiin näiden älykkäiden pakotteiden puitteissa ja pyrittiin pohtimaan sitä, miten löydetään henkilöt, jotka ovat vastuussa tästä politiikasta, jota vastustetaan, samoin kuin keskeiset liikemiehet, samoin kuin omaisuus, joka on heidän käytössä, jotta voitaisiin estää näiden henkilöiden pääsy tähän omaisuuteen, jotta voitaisiin nähdä johtavan eliitin yksilöt, joiden identifioimisensa on tärkeää osana EUn sanktiopolitiikkaa tai lähinnä matkustuskieltoja valko -Venäjällä. Minä keskityin keskeisiin liikemiehiin, jotka ovat yhteydessä hallintoon. Käytin internet-portaalia, joka vuodesta 2007 on tehnyt tutkimusta liike eliitistä valko ja se kattaa noin tuhat yksilöä, tuhat liikemiestä – Erityisesti siellä on 200 johtavan liikemiehen ranking, joten jos halutaan kattaa vasti nähdä liike-elämän edustajat, ne ovat siellä. Me voimme käyttää kahta tapaa katsoa se, sitä, minkälainen markkinaosuus on ja minkälainen vaikutusmahdollisuus, minkälaista lobbausvaltaa, miten hyvin voidaan lobata hallituksen korkeimmalla tasolla tehtäviä päätöksiä. Tässä tutkimuksessa todettiin, että on seitsemän henkilöä, jotka voidaan nähdä olevan yhteydessä Lukashenkan ja hänen perheensä suoraan. Enkä puhu nyt yksityiskohtaisemmin jokaisesta henkilöstä, mutta halusin vain painottaa, korostaa sitä, että ensinnäkin Euroopan unioni on jo ottanut käyttöön pakotteita kolmea vastaan. Vladimir Petjev, Jorevcic ja Anatoli Ternavski myös. Mutta lista ei ole täydellinen ja tässä tutkimuksessa on enemmän tietoa, jota voidaan käyttää kohdennettujen pakotteiden – toteuttamiseen. Jos haluatte, niin teillä on mahdollisuus kysyä näiden seitsemän henkilön profiilista enemmän, mutta keskeisesti voidaan sanoa, että yritykset menestyvät ja vaikuttavat valko talouteen ja nämä ihmiset on myös todettu ihmisiksi, joilla on läheiset yhteydet johtavan eliittiin siellä. Ja sitten keskeiset yritykset, jotka ovat edustettuna valko taloudessa, ovat vaikuttamassa kovasti BKT ja luomassa työpaikkoja siellä. Ja totesin, että koneen rakennusteollisuus on edustettuna pitkälti tässä kohdennetaan Venäjän markkinoihin tätä saman tyyppisesti elintarviketeollisuus on keskeisessä roolissa juuri ajatellen Venäjän markkinoita, EU-maiden markkinoita. Myös kemian teollisuus, petrokemian teollisuus, Belneftikin erityisesti yrityksenä kohdentaa vientiä EU-markkinoille kemikaalien viennin kautta – Tästä näette, minkälainen osuus Euroopan unionilla on. Se on keskeinen suuri maa 2011 lukujen mukaan. Russian export solid uh, accounts for 39%. Compared... Kaiken kaikkiaan 39 prosenttia. 34 Venäjän osalta. Nähdään, että Keskeisimmät hyödyket ovat mineraalit, öljy, raakaöljy ja jalostetut öljytuotteet. Samoin kemian teollisuuden tuotteet, esimerkiksi lannoitteet, 12,4 prosenttia. Nämä ovat keskeisiä hyödykkeen viejiä ja tuotteita, joita tuodaan Euroopan unionin markkinoille. Yleisesti ottaen keskustelu, joka liittyy pakotteisiin, liittyy usein siihen, ovatkohan sanktiot, pakotteet tehokkaita vai eivät. Ottaen huomioon se, miten vaikut, ne vaikuttavat maahan ja siihen, minkälaisia rajoitteita voi syntyä. Ja taustalta löytyvä argumentti on se, että tällaiset rajoitteet eivät toimi niin tehokkaasti – totalitaaristen hallintojen osalta, koska yleisesti ottaen syntyisi paljon sellaista, että tämä vaikuttaisi johtavaan eliittiin, joka pystyisi kiertämään tätä, ja tällä olisi paljon vaikutuksia humanitaarisesti koko väestön valko osalta voitaisiin sanoa, että laajat pakotteet – heikentäisivät julkisen ja yksityisen pääoman kulkemista. Tämä vaikuttaisi öljykauppaan, lannoitteiden kauppaan ja vaikutukset nähtäisiin kaupan osalta. Mutta kauppa voitaisiin siirtää varmasti sitten Venäjän suuntaan, kun EU ei ole niin keskeinen kauppakumppani, mutta tietenkin valko joutuisi hakemaan uusia kumppaneita – ja ehkä sopimuksia, jotka eivät olisi yhtä kiinnostavia. Vaarana on, että menetetään pääomaa, investointeja ja tavallaan strategiset kysymykset sitoutuvat voimakkaasti Venäjän. Itse asiassa Venäjällä onkin tässä keskeinen rooli ja kuten sanoin, periaatteessa on katsottava, miten tämä vaikuttaa johtavaan eliittiin – tavallaan syntyy sellainen prosessi, että ihmiset haluavat tukea omaa maataan näiden pakotteiden edessä, ja tämä heikentää pakotteiden vaikutusta. Se, että puututaan rikkaisiin liikemiehiin, olisi kestävämpi vaihtoehto Venäjän, valko -Venäjän osalta myös, että puututaan siis näiden yritysten toimintaan. Tämä vaikuttaa tietenkin allihankinta ketjuun ja voi tukea myöskin kilpailijoita, jotka voivat olla venäläisiä liikemiehiä tässä yhteydessä. Saattaa olla siis niin, että bisneseliitti joutuisi luomaan yritysyhteyksiä muualle. Tietenkin ne voivat olla tärkeintä rahoittamassa tiettyjä hallinnon rakenteita, kuten nähdään osittain näistä liikemiestä Lukashenkan perheenjäsenet voivat olla hyvin mukana näissä yrityksissä, joissain hallintoneuvostoissa ja niin edelleen aktiivisessa roolissa joissain näissä yrityksissä. Kun on kyse korkean profiilin liikemiestä valko -Venäjällä. Minulla taitaa loppua puheaika, joten en tee yhteenvetoa, vaan suositukset – Suoraan siis suosituksiin valko osalta. Ensinnäkin symbolisessa mielessä matkustusrajoitukset, jotka EU-ssa alun perin otettiin käyttöön, jotka ovat voimassa edelleen, olisi hyvä jatkaa näitä toimia, kun ajatellaan, minkälaista sortoa kohdennetaan poliittisiin vastustajiin ja kansalaisaktivisteihin Valko-Venäjällä. Asesaarto olisi myöskin tärkeää. valko ei kuitenkaan ole sotatilassa eikä halua rakentaa lisää asepotentiaalia. Se, että keskitetään nämä pakotteet keskeisiin liikemiehiin, on keskeinen osa EUn pakotepolitiikkaa ja jotain edistystä on nähtykin siinä, että osittain vastataan Euroopan unionin vaatimuksiin. Ja on vapautettu opposition kaksi jäsentä vuoden 2010 valien Sanelen ja Pandarenka. Vaikka jotain menestystä on tapahtunutkin, olisi liian varhaista poistaa sanktiot, jotka on osoitettu keskeisiin liikemiehin Vladimir Peftjevin, Juri Sinchen ja Anatoli Ternavskin – ja edelleen on poliittisia vankeja vankilassa ja keskeiset kysymykset, jotka liittyvät hallinnon muutokseen, ovat edelleen esillä. Joten ottaen huomioon Valko-Venäjän tilanteen heikkeminen, keskeisten liikemiesten listaa voidaan laajentaa. Ja näistä aiheista on enemmän tästä tutkimuksessa. Lisäksi pitää vahvistaa EUn sitoutumista valko kansalaisten suuntaan, myös kansalaisaktivistien suuntaan yhteyksiä parannettava kansalaisjärjestöihin. Ja luultavasti paremmin tuoda esiin koko ajatus siitä, että pakotteilla keskitytään juuri johtavaan elitiin ja liike-elämän elitiin. Eli sanktioissa pyritään todella rajoittamaan vaikutusta tavallisiin kansalaisiin – Yksi tärkeä asia näissä kohdennetuissa pakotteissa on se, että sanktiot tulevat joistain jäsenvaltioista. Tässä voidaan ajatella Slovenian alkuperäistä vastustusta Joditicin sanktioita vastaan, koska siellä saattaa olla joitain etuja intressejä valko jotka ovat ristiriidassa – jotka liittyvät siis tämän henkilön bisneksiin. Kiitos oikein paljon huomioista ja jos haluatte mielelläni, niin voin vastata yksityiskohtaisempiin kysymyksiin. Kiitos. Paljon kiitoksia sitten herra Viikan. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä mahdollisuudesta keskustella Valko-Venäjästä ja pakotteista. Tämä keskustelu tulee tärkeässä vaiheessa sen jälkeen, kun meillä on ollut varsin intensiivinen kevätkausi EUn ja valko välisissä suhteissa. Ja meillä on tärkeitä virstanpylväitä edessämme, mukaan lukien valko parlamenttivaalit syyskuussa ja EUn ö, vuosittainen pakotteiden uudelleenarviointi, joka tehdään lokakuussa. Valitettavasti tilanne on heikentynyt, e, mitä tulee ihmisoikeuksien kunnioittamiseen Valko-Venäjällä, oikeusvaltioperiaatteeseen ja demokraattisiin perusperiaatteisiin. Ja tietenkin maassa on jatkuvasti poliittisia vankeja. Tämän vuoden ensimmäiset kolme kuukautta niissä EU tiukensi näitä pakotteitaan neuvosto teki tärkeän päätöksen laajentaa pakottekriteerejä ja soveltaa niitä tähän, tähän jatkuvaan sortoon ja ottaa käyttöön erityinen oikeusperusta, jotta voidaan paremmin keskittyä liikeyrityksiin, jotka liittyvät tiukasti hallintoon. Eli tässä ei kateta ainoastaan vuoden 2010 joulukuun tapahtumien sortoa, vaan yritykset ja yksityiset henkilöt, jotka hyötyvät hallinnosta ja henkilöt, jotka ovat rikkoneet ihmisoikeuksia vakavasti. Eli tämän hetkisen matkustuskiellon ja asessaaron lisäksi saatoimme lisätä henkilöiden määrää, jotka on asetettu matkustuskieltoon, mutta nyt ensimmäistä kertaa saatoimme ottaa käyttöön kohdistettuja pakotteita eh, liike-elämää eh, kohtaan. Ja tämä onkin yksi suositus, jonka Rova korosteleva teki. Eh, Teimme myös konkreettisen päätöksen eh, neuvostossa, joka oli tiukoin päätös, jonka neuvosto on tehnyt, niin että rajoitettui, rajoituksiin otettiin mukaan 12 henkilöä, muun muassa liikemiehet Chishia Ternavski ja 29 eh, oikeudellista eh, yksikköä yksikköä. Tämä on ollut vaikea jäsenvaltioiden välillä tämä keskustelu, koska täällä pakotteilla on taloudellisia vaikutuksia useissa jäsenvaltioissa, mutta tämä ei ole oikeastaan yhtään erilaista kuin pakotteet kohti Syyriaa tai e, Irania. Ja mm, mm, tehtiin siis päätös näiden henkilöiden asettamista pakotteiden alaiseksi, paitsi herra Ternavski, joka oli jo listalla, ja myös näiden äm, muiden elinten mukaan otto. Ja kuten parlamentinkin kertomus osoittaa, neuvoston kohdistetut pakotteet, niiden tarkoituksena on vähentää vaikutusta koko valko väestöön. Tämä on ehkä paradoksi, mutta haluaisin korostaa tätä. Olemme ottaneet nämä sanktiot käyttöön, mutta samanaikaisesti äh, Valko-Venäjän vienti äh, Euroopan unioniin on noussut 69 prosentilla viime vuonna, mutta on aivan selvää, että meillä ei ole mitään kauppasaartoa, vaan siis tällaisia kohdistettuja pakotteita. Nyt äh, puolitoista vuotta tammikuun ulkoasiain, va, ulkoasianeuvoston kokouksen jälkeen. Olemme siis tiukentaneet näitä pakotteita. Meillä on 12 henkilöä 21 elintä listalla. Tilanne valko on jatkuvasti pahentunut samanaikaisesti. Kuitenkaan ei voida tehdä sitä johtopäätöstä, että pakotteet ovat olleet tehottomia. Päinvastoin meidän arviomme on se, että EUn pakotteet ovat olleet poliittisesti erittäin tärkeitä päätöksenteossa Minskissä. Ja se tosiseikka, että lisäämme painostusta on mahdollisesti auttanut vapauttamaan jonkun näistä 23 poliittisesta vangista, jotka on vapautettu. 21 vapautettiin vuonna 2011 ja kaksi tänä vuonna. Neuvostossa korostettiin, että nämä pakotteet ovat avoimia ja niitä seurataan jatkuvasti ja niitä kiristetään, mikäli ei kaikkia poliittisia vankeja vapauteta. Jos puheenjohtaja antaa minulle mahdollisuuden, haluaisin sanoa vielä jotain EUn valko suhteesta yleensä. Huhtikuussa Sanika ja Banda Renka, mm, poliittiset vangit, tunnet poliittiset vangit vapautettiin. Tämä oli myönteinen uutinen ja vähän sen jälkeen palautimme myöskin suurlähettiläämme Minskiin. Tämä ei mitenkään liittynyt näihin vapautuksiin. E, se ei myöskään liittynyt EUn ja Valko-Venäjän yleisiin suhteisiin, vaan tämä on toimi, joka on tehty yhteistyössä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Toukokuun alusta lähti nämä myönteiset mm, kehitykset ovat avanneet mahdollisuuksien ikkunan kahdenvälisissä suhteissamme. Ne ovat vähentäneet myöskin jännitteitä ja Minskin täytyy nyt käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen. Tästä tilanteesta huolimatta on useita asioita, jotka huolestuttavat meitä. Viime viikkojen aikana olemme saaneet hyvin paljon tietoa siitä, että kansalaisjärjestöjen ja opposition edustajia on mm, ahdisteltu ja tiedämme myöskin, että herra Parfiankov on tuomittu sen jälkeen, kun vaalivastustajat vapautettiin, mutta kuusi kuukautta, hänet on, hänet on kuusi kuukautta sen jälkeen pidätetty, koska hän on mukaan rikkonut ehdonalaissääntöjä. Myöskin ö, tämä KGB sääntö, josta on juuri päätetty, joka mahdollistaisi heidän pääsynsä äh, henkilöiden koteihin ilman minkäänlaista määräystä vapaasti äh, milloin tahansa päivisin tai öisin. Nämä ovat erittäin huolestuttavia tietoja. Toivon, että valko viranomaiset nyt ryhtyvät lisätoimenpiteisiin, vapauttavat muun muassa kaikki poliittiset vangit. Me saamme kyllä viestejä sieltä, mutta mitään vapautuksia ei ole. Haluamme myöskin saada aikaan tasa-arvoisen pelikeiton, että noudatetaan kansainvälisiä standardeja tulevissa parlamenttivaaleissa. EUn valko politiikka on siksi ei ole muuttunut. Vanarenkan vapautus ei ole muuttanut tilannetta. Pallo on valko kentällä. On selvää, että kaikki valko-venäläiset poliittiset vangit on vapautettava ja heidän kansalaisoikeutensa on palautettava ennen kuin äh, voidaan harkita pakotteiden poistamista. Jatkamme yhteistyöstä äh, kansalaisyhteiskunnan, äh, opposition ja valko läisten kanssa yleensä. Haluaisin tässä korostaa kahta asiaa. Ensinnäkin viisimihelpotukset. Viime vuoden kesäkuussa komissio ehdotti valko että voitaisiin ryhtyä keskustelemaan viisumihelpotus ma, viisumihelpotuksista kansalle. Tämä on yleensä hyvin kiinnostava tarjous, mutta me emme ole saaneet mitään vasta vastausta. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Minsk ei ole valmis helpottamaan yleisesti kansan äh, matkustusta niin kauan kuin äh, listalla on 243 henkilöä. Me aiomme nyt pyytää yksittäisiä jäsenvaltioita helpottamaan viisumien saantia. Lisäksi aloitimme maaliskuussa eurooppaisen vuoropuhelun äh, mahdollisista tarpeellisista uusistuksista Valko-Venäjällä ja suhteissa EUn kanssa ja mahdollisesta tuesta, jota EU pystyisi antamaan uudistusyrityksille. Tämä on innovatiivinen menettely, jossa on mukana useita sidosryhmiä. Teemme sen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja meillä on neljä työryhmää, jotta katamme mahdollisimman monet eri alat. Olemme olleet vaikuttuneita valkovenäläisten osallistujien tiedosta mm, ja innosta ja meillä on myös temaattisia seminaareja. Ensimmäinen liittyi yksityistämiseen. Me olemme myös nelinkertaistaneet tukemme kansalaisyhteiskunnalle. Kaikki nämä ovat yrityksiä päästä eroon tästä jumittuneesta tilanteesta ja välttää tällainen negatiivinen kierre suhteissamme valko -Venäjään. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Mikrofonia. Hvala lepa e, za zanimivo e, e, in potrebno poročilo. Kiitoksia tästä kiinnostavasta kertomuksesta. Se oli erittäin hyödyllinen. Edustan Sloveniaa. Täällä on Slovenia mainittu. Haluaisin tietää, miten tämä asia on mennyt eteenpäin, josta puhuitte. Te, Rova Kurusleva, sanoitte, että Slovenia, Slovenialla oli joitakin strategisia intressejä Käsittääkseni tähän kansainväliseen kilpailuun osallistui myös muita maita kuin Slovenia. Slovenia voitti, se on totta. En nyt mainitse tässä, mitkä muut maat osallistuivat tähän kilpailuun. Minun tietääkseni Slovenia ei vastustanut muuta kuin sellaisia sanktioita, jotka koskevat yhtä henkilöä. Haluaisin kysyä teiltä, kuinka tämä tilanne on mennyt eteenpäin. Kiitoksia. Well, thank you very much for your question. Paljon kiitoksia kysymyksestä. Se, hmm. mitä olen lukenut lehdistöstä, niin ensimmäistä kertaa ilmeisesti pakkoitteiden keskusteleminen yritystä vastaan. Kun siitä keskusteltiin komissiossa, niin Slovenia kovasti vastusti tätä päätöstä siksi, että pohdittiin, tehtiin yhtä investointihanketta valko lähivuosien aikana. Pinski hotellin rakentamishankkeesta oli kyse ja siinä oli tarkoitus käyttää yhteistyökumppaneina slovenialaisia liikemiehiä. Siinä oli tarkoitus löytää alihankkia tähän hankkeeseen. Ja tämä vastustus tuli vähän yllättäen, ottaen huomioon, että koko pakoteprosessi, jolla kohdennettiin toimia tiettyihin liikemiehiin, oli jo käynnissä, eli meillä oli jo esimerkkejä. 15 Ilicic, toinen tärkeä valkovenäläinen liikemies, luonnollisesti asetettiin tälle listalle kohdennettujen liikemiesten osalta, mutta niin kuin olin ymmärtänyt nyt Slovenian hallituksen vastauksen, niin haluttiin, että tarkkaan tutkitaan kohdennettujen pakotteiden käyttöönottoa tiettyjä henkilöitä vastaan ja haluttiin hyvät todisteet siitä, että Judicic oli ollut tällaisessa asemassa ja suhteissa ja tutkimusten jälkeen oltiin valmiita pohtimaan näiden kohdennettujen pakotteiden käyttöönottoa Jyditytsiä vastaan. Näin kävi itse asiassa neuvotteluiden toisella kierroksella ja pakotteet otettiin käyttöön sen jälkeen, kun hyvin oli voitu osoittaa hänen yhteytensä johtavaan eliittiin. Anatoli Ternovskin tilanne on tässä sinänsä sama. Kiitos. Kollega Belder. Voorzitter, excuses dat ik wat eh, verlaat binnenkwam. Eh. Kiitoksia. Pahoittelen, että tulin vähän myöhässä. Tämä on todella minulle hyvin tärkeä asia. Viktor Matjevicin julkaiseman tekstin olen eh, lukenut Tässä tämä käsitteli valko elinten toimintaa kansalaisia kohtaan, jotka puolustaessaan poliittisia kantojaan riskeerisivät henkensä. Tämä oli todella hirvittävää luettavaa. Onkin pohdittava, millä tavalla vielä voisimme vaikuttaa valko viranomaisiin ja pyytää, etteivät he kohtelisi kansalaisia näin, vaikka, he, vaikka näillä kansalaisilla onkin erilainen poliittinen käsitys asioista kuin viranomaisille. Esimerkiksi internetiä on käytetty, se on joidenkin vuosien ajan jo ollut käytössä, jolla sen käyttä on mustamaalattu tekijöitä sen mukaan, ketkä noudattavat viranomaisten kantoja, ketkä eivät. Ja tämä on todella hirvittävää. Sitten täällä on henkilöitä, joita, jotka, joita Valko-Venäjän viranomaiset pitävät kyseenalaisia. Heitä kuvataan ja heiltä puu, risetään vaatteet pois. Ja Markela Vitskin, joka on julkaissut tämän tekstin Berliinissä, odottaa nyt mit, ja pohtii, mitä hänelle mahtaa tapahtua. Pohdinkin, millaisia vaikutuksia näillä sanktioilla voi olla koskien tätä täysin sietämätöntä turvallisuuselimen harjoittavaa painetta vastaan. Niin myös Lukashenkon piiristä näin toimitaan. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Kollega Paletski on matkalla lentokentältä. Tänne hänkään ei ihan ehtinyt tänne ajoissa niin, ja Alankomailla ei ollut enää puolustettavaa myöskään jalkapallokisoissa. No, herra Viigant, onko teillä vielä jotain tai mahdollisesti Kostolevalla? No minä haluaisin vain sanoa, että sellainen viesti, jonka edustaja Belde toi tässä esiin, on todella suuri huolenaihe meillä. Todella kollegoille Minskissä on hyvin masentavaa nähdä, miten sortavat hallinnon voimat todella painostavat tällä hetkellä. Tällainen paine kohdistuu myös tietenkin diplomaatteihin, vaikka te puhuitte juuri valkovenäläisten kansalaisten rohkeudesta. Siellä on aktiivinen kansalais yhteiskunta, hyvin sitoutunut, jolla on selkeät ajatukset tulevaisuutta ajatellen, sekä poliittisesti että taloudellisesti. Ja todella mielenkiinnolla seuraamme kansalaisyhteiskuntaa ja monia opposition edustajia, jotka haluavat olla yhteydessä Eurooppaan ja päästä tästä umpikujasta, huolehtia siitä, että aitoja uudistuksia saadaan aikaan, jotta yhteiskunnasta tulee monimuotoinen, että aito yksityistäminen toteutuu tässä maassa, että oikeusvaltion periaatteita lähdetään vihdoin kunnioittamaan. Ja ne ihmiset, jotka toivat meiltä yhteistyötä, sanovat samalla, että meidän pitää ottaa myös hallituksen edustajat tähän työhön mukaan, koska tässä on tehtävä työtä niiden ihmisten kanssa, jotka tuntevat asiat, asiasisällöt, ja huolehtia sitä, että ministeriöt ovat yhteistyössä kohti uutta tulevaisuutta. Me olemme sitoutuneita tähän vuoropuheluun ja avoimesti haluan myöskin asiantuntijoita mukaan hallituksen puolelta, jotta voidaan puuttua moniin puutteisiin. Te viittasitte yhteen niistä. Me emme luovuta. Me olemme sitoutuneita ja toivon, että voimme jatkossakin saada teidän tukenne tällä tiellä. Kiitos. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset ja sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Niin. Haluaisin rova korosteleva sanoa, että kyllä hyvin huolella kuuntelimme kertomuksenne ja mitä tulee menetelmäämme ja e, tietoihin, joita saimme teillä, että e, kovasti arvostamme e, työtänne ja näitä painostus, jota siellä järjestetään, niin se osoittaa, kuinka toiminta valko tapahtuu painostuksen alaisena ja lehdistönvapaus ei ole siellä mm, laisinkaan olemassa ja tämänlainen painostus on antaa huonon kuvan tilanteesta, joten haluaisin rohkaista teitä jatkamaan työtänne. Nyt menemme sitten Ukrainan tilanteeseen. Keskustelu Ukrainan tilanteesta ja EUn ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen tulevaisuuden näkymistä. tästä mennään poliittisista vangeista vankeihin, jotka jotka on vangittu poliittista syistä, siis tilanne ei ole sama, mutta samansuuntainen. Ja nyt pyytäisimme herra Viigandia kertomaan meille tilanteesta omasta näkökulmastaan. Ah, anteeksi, herra Tanok haluaisi alustaa tämän keskustelun herra Dilgutkon nimissä. Tot mutta kaikki puolalaiset kollegamme eivät ole paikalla tänään. Rakovali Koval ole täällä, herra Kutko ei ole täällä. Ehkäpä Varsovan lentokenttä on suljettu tänään. Shots. Mr. Chair, uh, Mr. President, unfortunately, uh, my colleague, uh, Mr. Puheenjohtaja, valitettavasti kollega on ilmeisesti jäänyt liikenneruuhkaan jonnekin. En niin ole ihan varma, minne hän on kyllä tulossa. Mutta tällä välin minun on pyydetty esittämään herra Viganille kysymyksiä hänen nimissään. Luen nämä kysymykset, kun juuri sain pari minuuttia sitten tämän asiakirjan. Me haluaisimme kuulla teiltä, herra Vigan, mikä on asian tila assosiaatiosopimuksen osalta – No mitä teknisiä vaiheita tarvitaan vielä ennen allekirjoitusta? Minkälainen henki neuvostossa on ajatellen linkkiä assosiointisopimuksen ja Julia Timoshenkon tilanteen välillä? Mitkä ovat jäsenvaltioiden ehdot, jotka oletetaan Ukrainan täyttävän ennen kuin sopimus voidaan allekirjoittaa? Mikä on varasuunnitelma, jos näihin vaatimuksiin ei vastata? lykätäänkö assosiaatiosopimusta ilman määräpäivää niin, että tämä nykyinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus jää voimaan. Miten näette parlamentin roolin tässä? Liittyen myös siihen, saammeko nähdä tekstin ja miten väliaikaisesti sitä sovellettaisiin jäsenvaltioiden allekirjoittamisen jälkeen – ja mitkä osat suosituksista on täytäntöön pantu tai otettu huomioon ulkosuhdehallinnon tai komission kuukausien työssä. Tässä muutama kysymys. Professori Lykke on tässä siis esittelijä, mutta ei päässyt tänne vielä paikalle. Kiitos. kiitokset, herra Viikand. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia herra Tannakille siitä, että äänestitte nämä useat kysymykset. En tiedä, voinko antaa mitä täydentäviä vastauksia kaikkiin näihin kysymyksiin, koska tämä riippuu hyvin paljon Ukrainan kehityksestä viime, seuraavina kuukausina ja myöskin päätöksistä, joita sen jälkeen voidaan tehdä. Viime viikon parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan kokouksen jälkeen, jossa komission jäsen Fyle ja Rakokovski tapasivat e- Euroopan parlamentin edustajia. On todellakin aika, että ulkoasiainvaliokunta jälleen keskustelee Ukrainasta. Me arvostamme edustajien kiinnostusta EUn ja Ukrainan suhteisiin ja huomioimme useat jäsenten vierailut Ukrainaan viime viikkoina, samoin kuin puhemies Schulzin aloitteen sen jälkeen, kun hän tapasi Ukrainan pääministeri Asarovin toukokuussa yhteistyöneuvostossamme. Hän nimitti presidentti, entisen puhemiehen Pat Kokiksin ja entisen Puolan äh, presidentin Kvasniewskin seuraamaan äh, tuomioistuin oikeudenkäyntiä äh, Julia Timoshenkoa vastaan. Tietenkin aiomme antaa tukemme tämän tärkeän aloitteen toteuttamisessa ja huomioimme, että nämä kahden puhemiehen ja presidentin mandaatti paketti kattaisi myös Juri Lutsenkon ja Valeri Ivashenkon. Ja toivottavasti kun tämä tehdään, niin se mahdollisesti kattaa myös entisen ministeri Filip Tsukin. Äh, niin, että kaikki äh, nämä tapaukset saavat äh, kunnollista valvontaa myöskin tätä kautta. Ennen kuin reagoin teidän kysymyksiinne, herrat Hannok, haluaisin antaa teille mahdollisuuden esittää lisäkysymyksiä. Haluaisin katsoa nimittäin ensin Ukrainan tilannetta tällä hetkellä ja mahdollisuuksia assosiointisopimukseen. Toukokuun puolessa välissä, ennen kuin meillä oli tämä yhteistyöneuvosto, meillä oli toiva keskustelu 27 ulkoministerin kesken EUn politiikasta Ukrainaa kohtaan tämänhetkisessä poliittisessa tilanteessa. Ja tietenkin parlamentti hyväksyi uuden päätöslausuman Ukrainan tilanteesta 24. päivä toukokuuta. Samanaikaisesti Ukrain hitaasti on siirtymässä vaalikampanja aikaan ja parlamenttivaalit lokakuussa ovat testi, jossa me voimme arvioida, kuinka pitkä viranomaiset pitävät kiinni lupauksestaan järjestää vaalit kansainvälisten standardien mukaan. He ovat kutsuneet paikalle niin paljon tarkkailijoita kuin mahdollisesti Etyjistä eh, ja monista muista lähteistä. Ja meidän täytyy käyttää tämä tilanne hyväksi ja valvoa näiden vaalien vapautta ja oikeudenmukaisuutta, ei pelkästään vaalipäivänä, vaan myöskin sitä ennen. Haluaisin uudelleen korostaa EUn sitoumusta kehittää suhteita Ukrainaan. Tästä ollaan varmasti samaa mieltä kaikissa EUn toimielimissä. Assosiaatiosopimus, joka käynnistettiin 30. maaliskuuta, sillä on tavoitteena ja nopeuttaa Ukrainan poliittista integrointia. Tällä tavoin saada ei pelkästään uusia taloudellisia mahdollisuuksia, vaan myöskin edistää sen omaa uudistusagendaa. Sille tulee olemaan muutosta edistävä vaikutus yhteiskuntaan ja talouteen, jos se toteutetaan oikein. Pääneuvottelijat kummaltakin puolelta valmistelivat erittäin kunnianhimoisen tekstin, kunnianhimoisimman, jonka EU on koskaan luonut kolmannen maan kanssa ja se perustuu yhteisiin arvoihin ja voisi mahdollistaa paremmat kauppasuhteet, eh, lähentymisen EUn eh, akikommuniteeria kohtaan ja hallinnollisten standardien parantamisen. Mitä odotamme sitten Ukrainalta, jotta tämä sopimus eh, saadaan toteutettua? Ensinnäkin konkreettinen strategia jolla tällaista selektiivistä oikeutta vältetään ja tällaisia Julia Simosenkon kaltaisia tapauksia ei enää synny. Sitten toiseksi, että juodaan parventtivaalit, jotka noudattavat kansainvälisiä standardeja. Ja kolmanneksi, että jälleen käynnistetään museat uudistukset, joista sovimme Ukrainan kanssa jo useita vuosia sitten, jotka mainittiin EUn ja Ukrainan assosiointiagendassa. Tämä on erittäin tärkeä väline, jotta voidaan helpottaa sopimuksen voimaanastumisen mukaan lukien tämän syvälle ja laajalle ulottuvan vapaakauppasopimuksen. EU seuraa tietenkin läheisesti Ukrainan sisäpoliittista kehittymistä erityisesti nämä eri oikeudenkäynnit entisen hallituksen jäseniä vastaan. Eh, Rova Timoshenkon tapaus, samoin kuin Lutsenkon tapaus, entinen puolustusministeri Ivashenko ja entinen ympäristöministeri Filip Chuk. Kaikki nämä eh, henkilöt ovat tällä hetkellä pidätettyinä. EUlla on kunnianhimoiset tavoitteet suhteessaan Ukrainaan ja uskon, että on entistä tärkeämpää, jatkaa jatkuvaa ja kohdistettua vuoropuhelua Kiovan kanssa. Muutamia asioita, joissa mielestämme edistymme tällä hetkellä. Äh, olemme vienneet eteenpäin äh, julkisen varainhoidon uudistusta ja tällä tavoin voitaisiin antaa budjettiapua Ukrainalle. Olemme myöskin keskustelleet oikeuslaitoksen uudistuksesta ja uudesta liiketoimintailmapiiristä. Ukraina on myös valmis keskustelemaan kaasun transitjärjestelmästä ja naftogasin uudistamisesta. On muitakin aloja, joissa teemme edistystä mukaan lukien viisumihelpotusjärjestelmä ja tällä tavoin Ukrainan ja EUn suhteet pysyvät elävinä. On muitakin aloja, kuten ympäristö, kuljetus ja koulutus, joissa edistystä on tapahtunut. Tietenkin voimme tehdä enemmän töitä ja syvällisempää yhteistyötä monilla aloilla, mutta pää toimenpiteet liittyvät parlamenttivaaleihin ja tähän ähm, selektiiviseen oikeuden harjoittamiseen. Odotamme, että Ukraina äh, täyttää lupauksensa näissä asioissa. Selitykset eivät riitä. Äh, Timoshenkon äh, ja Lutsenkon ja muiden oikeudenkäynnit eivät olleet oikeudenmukaisia, ei ollut tasa-arvoa syyttäjän ja syyttäjän laitoksen ja puolustuksen välillä. Tässä ei ole kyse eh, eliittien syyttämisestä, vaan järjestelmän ongelmista. Eh, artiklat, eh, joihin syytteet perusteevat, olisi pitänyt uudistaa ja ne voitaisiin vieläkin uudistaa yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa syytettyä ei tulisi pitää pidätettynä ennen kuin muodollinen syyte on nostettu. Kiova on nyt myöntynyt ihmisoikeustuomioistuimen päätökseen antaa riittävää lääketieteellistä hoitoa Julia Timosenkolle. Tämä on tärkeä ensimmäinen askel, mutta ei varmastikaan riitä. Odotamme myös uutta rikoslakia, joka varmistaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tulevaisuudessa. Ja odotamme lisää lainsäädäntöä, täydentävää lainsäädäntöä tämän uuden rikoslain täytäntöönpanossa. Tämä tarkoittaa sitä, että tällaisia vaikutusta syyttäjien ja tuo, nimittämiseen tuomarien statukseen. Nämä ovat kaikki suosituksia, jotka Venetsian komissio on tehnyt mikä ikinä poliittinen ilmapiiri Ukrainassa vallitseekin, nämä uudistukset tarvitsevat puoluerajat ylittävää tukea, jotta voidaan varmistaa, että tämä perustavanlaatuinen ongelma, joka on oikeudellisessa järjestelmässä, korjataan. Ja kaikki ukrainalaiset hyötyvät siitä, että tämä oikeuslaitoksen uudistus saatetaan päätökseen nyt voin sitten siirtyä näihin assosiaatiosopimukseen liittyviin yksityiskohtaisiin kysymyksiin, mutta haluan sanoa vielä, että kommentit syyttäjälaitoksesta eivät ole lisänneet luottamusta. Kuten komission jäsen Fylläkin sanoi, tämä oikeudenkäynti on itsessään jo oikeuden väärinkäyttöä me aiomme seurata tätä tarkkaan ja myöskin vetoomusoikeudenkäyntiä liittyen näihin kahteen toiseen tapaukseen hyvin tarkasti. Euroopan parlamentti on vaatinut, että assosiaatiosopimuksen tekninen työ saadaan mahdollisimman pian päätökseen. Olen iloinen, että olemme voineet viedä eteenpäin tätä sopimusta ja voin sanoa, että konsolidoitujen tekstien tekninen ja oikeudellinen tarkastelu etenee hyvin. Tämä on kovaa työtä. Tässä on kyse noin 1200 sivusta. Ja nyt edessämme on yksi kunnianhimoisimmista ja samalla monimutkaisimmista sopimuksista, josta EU on koskaan neuvotellut kolmansien maiden kanssa. Me emme halua, että tämä mahdollisuus valu hukkaan. Me haluamme allekirjoittaa tämän sopimuksen. Se antaisi mahdollisuuden kattavaan uudistukseen ja lisätukeen Ukrainalle. Se olisi hyväksi Ukrainalle, hyväksi EUlle ja hyväksi itäiselle kumppanuudelle. Mutta päätös assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta on neuvoston käsissä ja se tehdään perustuu niihin kriteereihin, jotka teille äsken selostin. Parlamenttivaalit, selektiivinen oikeudenkäyttö ja uudistukset. Ulkosuudenhallinto yhdessä komission kanssa aikoo tehdä mm, luonnoksen allekirjoitavaksi sitten, kun tekninen työ on päättynyt ja meidän arviomme pohjalta neuvoston täytyy tehdä päätös sitten siitä, allekirjoitetaanko vai ei. Ja voitte kuvitella, millainen ilmapiirineuvostossa on tämän sopimuksen allekirjoituksen ajankohdan suhteen, niin siitä ei todellakaan olla samaa mieltä, koska se riippuu Ukrainan kehityksestä. Jos nämä kolme toimenpidettä, kolme askelta on saatettu päätökseen, niin olen vakuuttunut siitä, että ilmapiiri on myönteinen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamiselle. Ukraina tunnustaa kyllä, että sopimusta ei missään tapauksessa allekirjoita ennen vaaleja. AFET on aina tukenut oikeusvaltioperiaatetta, demokratian kehittämistä Ukrainassa, samoin kuin Ukrainan Eurooppa-ulottuvuutta. Toivottavasti pystymme jatkamaan yhteistyötä tällä saralla, mutta Kiovan toimenpiteet vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti ja kuinka pitkälle voimme tällä tiellä mennä. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Vigand. Meillä on vain hyvin vähän aikaa, siksipä ottaisin nyt heti kolme puheenvuoropyyntöä ensin. Esittelijä, herra Legutko siksi antaisin hänelle ensin puheenvuoron. Uh, thank, thank you. First, let me... Kiitos. Ensin kiitokset, herra Viigan, siitä, että tulitte tänne. Kiitos, että jaitte osaamistanne, tietämystänne tästä aiheesta, josta on tulossa yhä kansainvälisempi kun lähdimme työstämään suosituksia, olimme hyvin toiveikkaita, kun ajattelimme, ja itse asiassa ajattelimme edelleenkin, että tämä on ratkaisema tärkeä Ukrainan ja EUn tulevaisuutta ajatellen, että assosiointisopimus saadaan hyväksyttyä ja saadaan Ukraina demokraattisten maiden suuren koalition mukaan. Nämä toiveet särkyivät brutaalilla tapaa vähän aikaa sitten ja siksi minua kiinnostaa, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ja kuinka paljon voimme olettaa tapahtuvan lähitulevaisuudessa? Ottaen nyt huomioon että teksti on 1200 sivuinen, ei ole ehkä niin ihmeellistä, että siellä on sellaisia osioita, jotka tuovat esiin tunteen siitä, että edistystä on tapahtunut, mutta asiat, joihin on viitattu, suuret uudistukset, vaalit ja valikoiva oikeudenkäyttö, nämä ovat peruskysymyksiä oikeusvaltioiden osalta ja siksi minun tuntemukseni on vähän sellainen, että kaikki tämä edistys, josta nyt puhutte, että sitä on saatu aikaan, niin – Tämä ei se pohja, Jältä lähdettiin kirjoittamaan näitä suosituksia, Vain edistystä on tapahtunut sitten, tätä lähdettiin pari pykälää tämän alta, kun lähdettiin tuosta heikentyneestä tilanteesta. Viime kuukausien tapahtumien takia. Eh, eh, Eh, eh, well avoided the, the... Hyvin varovaisesti jätitte vastaamatta aikataulukysymykseen, mutta todella pitäisin hyvänä, jos voisimme saada jonkinlaista tietoa tuohon kysymykseen, ajatellen sitä, minkälainen vaikutusmahdollisuus meillä voi olla Euroopan parlamentin jäseninä, poliitikkoina, miten voisimme ripeyttää tätä prosessia, kun etujemme mukaista ei ole, että tilanne henkenee Ukrainassa. Toivomme edelleen, että voimme yhdessä jotain saada aikaan. Kiitos. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich teile... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen lähes täysin samaa mieltä kanssanne, herra Wiegand, että tämä selektiivinen oikeuden harjoittaminen ja tämä prosessi kohti vaalia on erittäin tärkeä. Odotan kovasti myös sitä, että on uusi rikoslaki, mutta paperi on kärsivällistä ja niin kauan kuin syyttäjät ja tuomarit ottavat poliittisia neuvoja vastaan, niin silloin tällaista uudistuksesta ei ole paljonkaan hyötyä. Mitä tulee tähän vaaliprosessiin, niin sain tietää itse jotain. Eilen olin siellä stadionilla, mutta päivällä tapaisin, ilta, illalla, mutta päivällä tapasin kolme oppositiopuoluetta. Ja ilmeisesti, mm, mitä tulee vaaleihin, niin ei vain Lemberissä, vaan myös Harkivissa on äm, potentiaalisia oppositiopuolueen ehdokkaita noin varmuuden vuoksi viety oikeuden eteen niin, että he eivät äh, voi asettautua ehdolle. Tämä kurja peli, jota siellä käydään, on jo käynnissä ja meidän täytyy tarkastella tätä mitä tulee sitten mm, mm, herroihin Cox ja Kwasniewski, äh, niin olisi kyllä toivonut, että herra Kwasniewski olisi vähän Mm, ollut varovaisempi. Hänen haastattelunsa viime viikolla äh, ei ole hänen tehtävänsä arvioida, kuka voittaa vaalit, eikä hänen tulisi syyttää myöskään EPPtä siitä, että äh, liittolaisia, jotka tukevat häntä, hän äh, henkilökohtaisesti kyllä tuon tuon äh, muutosvaiheen erittäin hyvin äh, itselleen pohjusti ja minusta on sitten äh, outoa, että hän kritisoi näitä puolueita Euroopan unionissa, jotka eivät hyväksy näitä rakenteita. Hän olisi parempi olla hiljaa ja minusta ei myöskään ole mahdollista järjestää vapaita oikeudenmukaisia vaaleja, jos opposition johto on vankilassa. Kiitoksia. Haluaisin kiittää vielä teitä siitä, että yhdessä Rova Harmsin kanssa viime viikolla hyvin rohkeasti puolustitte oikeusvaltioperiaatetta Ukrainassa. Puheenjohtaja, minulla ei ole kysymystä herra Viikanille, koska pidin hänen alustustaan hyvin selkeänä, johdonmukaisena ja oikeana ryhmän nimissä voin oikeastaan vain antaa tukeni. Haluaisin kuitenkin antaa käsitykseni, kun Raharms ja minä tapasimme kahden ja puolen tunnin ajan Julia Timoshenkoa. Kävimme häntä tapaamassa ja sen jälkeen ministeriä Sarvia ja voin välittää Julia Timoshenkon kiitokset Euroopan parlamentille. Hän on erittäin iloinen siitä, että niin selkeästi ja solidaarisesti olemme ottaneet kantaa hänen puolestaan ja mitä sitten nähtiin EPPn ilmauksesta, niin on sanottava, että hän on erittäin rohkea nainen, joka sairaalsängystä käsin on pystynyt saamaan aikaan opposition, joka asettaa Julia Timoshenkon tässä – vaalilistan kärkeen. Vaalitaistelu siis todella on käynnissä ja on todella epäreilu jo, kun pyritään jarruttelemaan ehdokkaiden asettelua ja pyritään sitten tukemaan omia ehdokkaita lahjonnan ja kiristyksen kautta. Ja meidän pitäisi nyt jo hyvin tarkkaan seurata vaalitaistelua, joka on valtataistelua koska oppositio selkeästi on sanonut, että Janukovicia vastaan esitetään epäluottamuslause, jos he saavat enemmistön. Eli nyt jo pohditaan tätä tilannetta ja verrataan vuoden 2004 tilanteeseen manipulointuun ja niin edelleen. Timoshenko voi olosuhteisiin nähden oikein hyvin ja hän välit Britti myös kiitokset Saksan suuntaan. Häntä on tuettu paljon siellä myös lääkäreiden puolelta ja hänelle on hankittu sairaalan laitteita. Hyvä niin, jos asiat hoidetaan hyvin sairaalassa, mutta siellä ihan merkittävästi painostetaan häntä, kun häntä tarkkaillaan kameroiden kautta jatkuvasti ympäri vuorokauden siellä – keralit valvovat hänen toimiaan. Tällaisissa oloissa on ihan mahdotonta tervehtyä, eikä kukaan vankilassa terveemmäksi muutu. Ja sitten Lumberin kautta on pyritty välittämään kaikenlaista tietoa, samoin kuin Putin esitti Hodorkovskin syyllistyneen murhaan. Presidentti voi tällaista sanoa ihan ilman, että joutuu todisteita esittämään diktatuureissa. Ilmeisesti riittää, että presidentti väittää jonkun olevan syyllinen. Yleensä hän on syytön, kunnes on todistettavasti syylliseksi todettu. Totta kai hän haluaisi mielellään assosiointisopimuksen, mutta etenkin vapaakauppa ilman poliittista vapautta on kysymys, jota esitetään meidän suuntaamme. Nyt haluammeko tuollaisen sopimuksen? Nyt pyritään löytämään ratkaisua ilman, että, ilman kasvemenetystä. Se olisi kaikista parasta. Nyt olisi parempi, että Timoshenka joten, jotenkin myöntäisi syyllisyytensä myös presidentin suuntaan ja tämä voitaisiin nähdä sitten anteeksi pyyntönä, mutta hänen kohtalonsa on tärkeä, mutta siellä on vangittuna monia, joita emme tunne. Siellä on monia tapauksia. Esimerkiksi entinen sisäministeri on saanut hepatiittitartunnan vankilassa ja oppositiopolitiikothan saattavat hyvinkin hämärissä oloissa saada tällaisia tartuntoja siellä. Meidän pitää todella puuttua presidentti, anteeksi, parlamentin vaaleihin ja valikoivan oikeuden käyttöön. Ja todella, herra Viigan, tässä on kyse keskeisimmistä ponnisteluistamme tästä eteenpäin. Kiitos. Yes, thank you. Um, thank you very much for the... Kiitoksia oikein paljon näistä tiedoista, joita saimme, kuinka käy, harjoitetaan selektiivistä oikeutta. Minua kiinnostivat myös eräät muut asiat, jotka, joita tapahtuu Ukrainassa tällä hetkellä. 20. toukokuuta tein parhaani yrittääkseen eh, osallistua ensimmäiseen Kiovan Pride-tapahtumaan, mutta se peruttiin ja siitä huolimatta kaksi järjestäjistä eh, pahoinpideltiin pahasti. Eh, Ukraina ei ilmeisesti takaa kokoontumisen vapautta, se ei ollut valmis suojelemaan 80 rauhanomaista mielenosoittaa muutamaa sata aggressiivista ääri äh, liikkeiden edustajaa vastaan. Ja tällä hetkellä Ukrainassa keskustellaan ähm, homojen vastaista lakia, äh, ähm, jossa seurauksena voisi olla se, että jopa lehden äh, jakaja voisi päätyä vankilaan sen takia, että hän on myynyt lehteä, jossa puhutaan sukupuolivähemmistöjen oikeuksista. Ja sitten täällä puhutaan, sitten haluaisin tietää nyt teiltä, että miten käsitellään lehdistön vapautta ja sananvapautta. Äh, meneer de voorzitter, ik zal eh, er-, erg bondig zijn. Ik zou eh, als... Kiitoksia. Puhun lyhyesti. Alderyhmän koordinaattorina haluaisin todeta, että tämä kantaa sellaisena, kun Viiland se on esittänyt ulkosuhdehallinnon kantana tuntuu meistä hyvältä. Siinä kiinnitetään suurta huomiota tähän niin sanottuun valikoivaan oikeudenkäyttöön. Tuemme täysin sitä, mitä hän tekee ja hänen yksikkönsä ja hallintonsa. Tiedätte hyvin, että johtamme Anne Van Baalen, joka on kansainvälisen äh, taikka Alden äh, internetin jäsen, on ollut äh, Kievissä keskustelussa Timoshenkon kanssa ja hän on ollut todistamassa myös tästä vaikeasta tilanteesta, jossa Timo Senko on tuolla sairaalan huoneessaan. Voitte luottaa täysin ryhmämme tukeen. Well, thank you very much for your... Oikein paljon kiitoksia tuestanne meidän lähestymistavallemme. Minulla on sellainen käsitys, että tällä hetkellä kaikki poliittiset ryhmät tukevat tätä ja se on hyvin tärkeää koska tämä liittyy siihen, minkälainen arvoperusta itäisen kumppanuuden ja naapuruuspolitiikan osalta on. Voimme siis tehdä yhteistyötä kumppaneiden kanssa, joilla on paljon kunnianhimoa EUn suuntaan ja jotka haluavat syvemmän suhteen kanssamme. Kun esittelijä Kutko puhui siitä, mikä vaikutusmahdollisuus parlamentilla on, niin mielestäni teillä on merkittävää vaikutusvaltaa, jota käytätte nyt jo tarkkailemalla hyvin tiukasti sitä, mitä Ukrainassa tapahtuu ylipäätään, ja sitä kautta, että niin monet teistä ovat osallisena hyvin konkreettisestikin, kuten puheenjohtaja juuri sanoi. Mutta myöhemmin, jos koskaan pääsemme siihen vaiheeseen, ja todella toivon ja teemme työtä sen eteen, että neuvosto voisi pohtia väliaikaista soveltamista. Se vaatii allekirjoitukset, joten päätös tehdään. Ja tiedän, että kauppa-asioista vastaava komission jäsen on sanonut, että vaikka sitä ei sopimuksessa välttämättä ole, niin hän kuulisi mielellään parlamenttia ennen tällaisen ehdotuksen tekemistä neuvostolle siitä, miten tässä edettäisiin. Ja lisäksi sopimuksen suomat muodolliset oikeudet ratifioinnin yhteydessä. Ratifiointi totta kai olisi prosessi, joka hoidetaan Euroopan parlamentissa ja kansallisissa parlamentissa. Uskoisin, että Ukrainan osapuoli ymmärtää, että sopimus ei voi astua voimaan ennen kuin poliittinen tilanne on muuttunut, ennen kuin vakuutetaan täällä valitut kansanedustajat ja jäsenvaltioiden pääkaupunkien kansanedustajat siitä, että oikeudellinen ja poliittinen tilanne on parantunut. Ja lyhyesti vastauksena edustaja Gaalerille on ihan selvää, että uuden rikosoikeuden kautta ei ole heti saatu voittoa tässä oikeusvaltion periaatteiden osalta, mutta ilman uutta rikosoikeutta sitä Tämä lainsäädäntö oli vielä neuvostoaloilta ajoilta. Ja tämä on merkittävä suuri edistysaskel, jota olemme vaatineet pitkään, ja aikaisempi hallitus ei saanut aikaiseksi. Joten meidän pitää tietenkin huolehtia nyt siitä, että sitä täytäntöön pannaan ja sitä meidän on seurattava, mutta olette aivan oikeassa, että konkreettinen täytäntöönpano, syyttäjien nimittäminen, tuomareiden nimittäminen, nämä asiat on hoidettava ihan eri tavalla. Ja ensimmäiset testit tulevat olemaan nämä hyvät merkittävät tapaukset, joista me olemme jo puhuneet. Ja sitten edustaja Cornelisenin kysymyksiin vielä. Meillä on tilanne, jossa vähemmistöjen oikeudet todella ovat oikeuksia, joita rikotaan. Me olemme nähneet todella ikäviä tapahtumia Kiovassa niissä yhteyksissä, kun lesbojen, homoseksuaalien oikeuksien oikeuksia ajettiin. Ja poliisi oli tässä aivan passiivisena ja korkea edustaja tässä yhteydessä toi huolensa julkisesti esiin. Ja haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että kun syrjinnästä puhutaan, niin visumivapautus toimintasuunnitelman osana on se, että on kattavaa lainsäädäntöä voimassa, joka vastaa niitä standardeja, joita on Euroopan neuvoston yleissopimuksessa ja myös syrjimättömyyslainsäädäntö, jota yhteisössä on. Nämä ovat näitä askeleita, joihin on lyhdyttävä. Tässä vaaditaan paljon rohkeutta poliittista tahtoa, että nämä asiat saadaan toteutumaan. Moldovassa on nähty vähän aikaa sitten, miten paljon on tehtävä, jotta tasa-arvolainsäädäntöä saadaan hyväksyttyä. Olemme iloisia siitä, että vaikka oppositiota oli paljon, muodossa saatiin tämä lainsäädäntö hyväksytty ja me toivomme, että tällainen on mahdollista myös muissa maissa. Meidän itäisillä alueillamme, joissa on sovittu, että tällaisiin toimiin lähdetään tielle kohti viisumivapautusta. Kiitos. Kiitokset herra Viigan, Ilmaiset kiitokset hyvät kollegat tästä keskustelusta. Minäkin haluaisin vielä muutaman kommentin esittää. Haluaisin kiittää puhemies Koksia siitä äh, hyvin äh, pidättyväistä tavasta, jolla hän tehtävänsä hoitaa. Ja äh, uskon, että hän näin tulee toimimaan koko tämän tehtävänsä ajan. Toiseksi olen samaa mieltä herra Vigandin kanssa ja kollegatkin tekivät sen, että meitä kovasti kiinnostaa sellainen kehitys Ukrainassa, joka mahdollistaa sopimuksen voimaan kuten te, herra Wiegand, aivan oikein sanoitte, ja tulee tähän allekirjoitukseen, että neuvosto on se hyväksyttävä, niin kyllä parlamenttikin on usein päätöslauselmin, sen täytyy tukea tätä ratifiointiprosessia. Nyt pallo on Ukrainan presidentin käsissä ja hän ainoastaan voi sen äh, pallon pelata, ja tämän me tiedämme kyllä oikein hyvin. Ja se, mitä Jara Schultz sanoi, tämä valikoiva oikeus, oikeuden harjoittaminen, että se harjoitetaan nyt alueellisesti, niin meidän täytyy tiedostaa tämä. Ei ole kyse vain Rova Timosenkosta, vaan useista huippupoliitikoista, ja nyt ilmeisesti myös kysymyksistä, jotka liittyvät ehdokkaisiin paikan päällä. On kyse myös siitä, että ihmisiä painostetaan, jos he haluavat auttaa, niin silloin jo heitä painostetaan ja heitä tutkitaan. Haluaisin vain erään asian tehdä selväksi. Ei ole kyse vapaista vaaleista – jos äänestyspäivänä teknisesti kaikki menee oikein, vaan vapaat vaalit riippuvat myös siitä, voiko oppositio asettaa ehdokkaita ja millaisissa olosuhteissa he voivat asettaa ehdokkaita. Tämä liittyy kokonais, vaikuttaa kokonaiskuvaan, ei vain itse äänestyspäivä, onko kaikki, menevätkö kaikki laput teknisesti oikein sinne vaaliurnan, vaan meidän on tarkasteltava tätä, mutta jos haluamme kunnollista kehitystä, niin sitten Euroopan parlamentti varmasti olisi valmis nopeassa menettelyssä hyväksymään tämän ratifioinnin. Meistä tämä ei ole kiinni ja siksipä toivon, että jonkinlaista ymmärtämystä syntyy eikä synny väärää kehitystä Ukrainasta. Tämä on väärä kehitys, joka liittyy ihmisten vapauteen ja heidän hyvinvointiinsa myös. Ja tämän tulisi olla meidän sydäntämme erityisen lähellä. Kiitoksia herra Vigand, toivotan teille kaikkea hyvää ja osoititte tänään, että kyllä olette tehtävienne tasalla. Schöne